Mes chers collègues, il est 10h30. Hyvät kollegat, kello on 10.30 ja me aloitamme. Ah Cécile, là. Ah, Communication de la présidente. Les... tiedonannot, koordinaattoreiden tekemät päätökset hyvät neuvonantajat siellä, jotka keskustelette. Me olemme aloittaneet kokouksen Viktor. Anteeksi, kyseessä olikin eri henkilö. Koordinaattorien tekemät päätökset 21. marraskuuta järjestetyssä kokouksessa ovat asiakirjoissanne tiedoksi, ellei puoli yhteen mennessä huomautettavaa ilmene. Nämä päätökset katsotaan hyväksytyksi ja nyt haluaisin kiinnittää huomionne tulevaan valiokuntamme Ateniehen, joka järjestämme yhdessä alueiden komitean kanssa. Sen nimenä on kestävän ja puhtaan liikenteen rahoittaminen, alueiden ja kaupunkien rooli. Tässä keskustelussa keskitymme infrastruktuurikysymyksiin ja puhtaaseen ja automatisoituun liikenteeseen. Puhtaaseen ja automatisoituun liikenteeseen, jonka kysymyksen osalta esittelijämme on Vin van de Kamp. Te olette saaneet sähköpostilla ohjelmaluonnoksen ja kutsun rohkaisisin osallistumaan tapahtumaan. Nyt siirrymme äänestyksiin. Teemme testiäänestyksen, jotta näkisimme, olemmeko päätösvaltaisia. Madame Meissner, la parole est à vous. Edustaja Meissner, olkaa hyvä. Työjärjestyspuheenvuoro. Ennen kuin ruvetaan äänestämään, niin haluaisin sanoa, että valitaan virallisesti, että meidän jäsenemme eivät ole näköjään yhtä tärkeitä kuin muut Toivon, että muut äänestykset menisivät 10.30 nyt sitten, koska kestää muutama minuuttia teknisiin asioihin ja meidän pitää kaikkien lähteä salista ja tulla takaisin. Meidän toimistomme on hyvin kaukana. Mielestäni tämä ei ole hyvä. Muistan kerran, kun oltiin suurpiteisen ajan kanssa, oli varjoesittelijä, tulin 10 minuuttia myöhässä ja asia oli jo käsitelty. Ilmeisesti on parempi, tärkeämpää, että komissio on edustettuna kuin että me MEPit olemme edustettuna. Ei tämä kyllä vetele. Hyvät kollegat, kuulin huomautuksenne. Kuulin huomautuksen edustaja Meissner, mutta jos me aloitamme 10.30 kyseessä ei ole se, että se minua nyt huvittaisi, vaan siksi, että esityslistaan oli merkitty kello 10.30 ja kaikki eivät olleet paikalla ennen tätä. Ja tässä tapahtui niin, että Moni jäsen poistui paikalta, kun ensimmäiset äänestykset saimme päätökseen, joten meillä ei ollut päätösvaltaisuutta, ei kylliksi henkilöitä paikalla. Tälle ei valitettavasti voi mitään. Aloitamme nyt esityslistan aikataulun mukaisesti. Onko meillä tarpeeksi henkilöitä paikalla? On, joten aloitamme äänestyksistä. Otamme ensin lentoliikenteen harjoittamisen yhteistä säännöistä yhteydessä annetun asetuksen äänestykseen Tapar del Claudia. Olkaa hyvä, äänestys alkaa nimenhuuta äänestyksellä. Äänestys päättyy. kaksi puolesta kolme vastaan. Onnittelut esittelijä Tapandel. Nyt siirrymme eteenpäin ja jatkamme Vin van de Kampin ähm, mietinnöstä koskien automaattista liikennettä Euroopassa. Jos olette varmiita, me aloitamme kompromissi yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 31 tarkistuspuolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme eteenpäin. Haluatteko tarkistaa tuon kompromissin numero neljä? Aloitamme siis tarkistamme sähköisellä äänestyksellä. Äänestys alkaa.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 vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän koneellisesti. Tarkistus 80. Äänestys on alkanut. Te olette aivan oikeassa yhdellä äänellä hyväksytty. Aloitamme alusta. Odottakaapa nyt hetkinen. Donc si ça marche pas, ça marche pas. On recommence pas. Jos laite ei toimi, se ei toimi. Aloitamme uudestaan. Tarkistus 80 oli hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme eteenpäin komprom- tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRA 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 15 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut selvää. Tarkistamme Itre 15. Tarkistamme korallisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. Tarkistus 114 puolesta vastaan tyhjää ei ollut selvää. Uskoakseni tämä oli hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti 114. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Juri kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri neljä. Anteeksi, Itre yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä oli hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti. Itre yhdeksän. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. 122 puolesta 122 puolesta. Miksi te nyt olette näin kiukkuisia? Vin van de Kamp. Puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä oli varmaankin hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ei tässä mitään eturistiriitaa ole. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. Onpa harmi. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty 128 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 129 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut selvää. 129. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. Siirrymme suoraan 131 puolesta vastaan hyväksytty 132 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kompromissi 16 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 135 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 136 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 137 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 138 puolesta vastaan, tyhjää, tyhjää. Hyväksytty kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty siirrymme eteenpäin 146 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 143 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 144 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 145 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut selvää. Tarkistamme koneellisesti äänestys alkaa 149. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Siirrymme suoraan kompromissiin 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 157 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksyttystä 60 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksyttystä 61 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksyttystä 58 kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän koneellisesti 165. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. 164 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty ITRE 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Itre 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme suoraan eteenpäin kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ITRE, johdantoosa A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty ITRE, B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme suoraan eteenpäin. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta. Haluatteko tarkistaa edellisen? Tarkistus 12. Tarkistamme koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa, tämä olikin hylätty. Tarkistus 13 puolesta. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta. Haluatteko tarkistaa edellisen? 13 tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa.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 Kyllä. Tarkistus 17. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme suoraan eteenpäin. F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Juri B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Itre D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme nyt loppuäänestykseen koko mietinnöstä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 3 vastaan, ei yhtään tyhjää. Onnittelut esittelijä Vin van de Kamp, teidän mietintönne on hyväksytty. Nyt siirrymme suoraan edustaja Meijerin mietintöön, joka koskee kuluttajien kollektiivisten oikeuksien suojelemista. Tarkastus 31 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty uskoakseni. Edustaja Dallon, hukkasteko kohdan? Ei. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Äänestämme yhtenä ryhmänä ryhmä A puolesta vastaan tyhjää. Kuinka SND äänestää? Ei äänestä. Tämä oli hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 9 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 37 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 38 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty blokki B puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 40 puolesta, vastaan tyhjää, Hylätty 41 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 45 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 44 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 48 puolesta vastaan tyhjää. Oho, tämä olikin monimutkaista. 48 äänestämme tästä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kaksi identtistä tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Hylätty blokki C puolesta C vastaan tyhjää hylätty, D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, blokki E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, blokki F puolesta vastaan tyhjää hylätty, blokki G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, siirrymme nyt 58, 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Blokki I puolesta vastaan Edustaja Kramer, en vielä sanonut lopputulosta. En vielä sanonut mitään lopputulosta. Haluatteko te, että tästä tarkistusryhmästä I äänestetään koneellisesti? No, teemme saman tien niin. Äänestys alkaa. I. Äänestys päättyy. Tämä oli hyväksytty. Tästähän tuli oikein jymyvoitto edustaja Foster. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 68, 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 68 oli hylätty, edustaja Geller. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi blokki J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme tämä vielä. Tarkistusryhmä J. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. 21 puolesta. Blokki K puolesta. Odottakapa. K raukesi, pahoittelen. Se raukesi, koska äänestimme Jistä. Kaksi identistä tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Varmistamme Edustaja Andersson 77 ja 78. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vaikka jäsenet eivät äänestäisikään, niin heillä on oikeus vaatia tarkistusta. Se on työjärjestyksen mukaista. Tämä on hyväksytty. Jatketaan eteenpäin. 79 ja 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi raukeaa. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 raukeaa, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestämme nyt koko tekstistä näin muutettuna. Äänestämme koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 14 vastaan, yksi tyhjä. Mietintö on hyväksytty. Ja siirrymme viimeiseen äänestykseen. Eh, ja sitten toimitamme Zapardellen, joka liittyy välityspalveluiden käyttäen. Kompromissi 5. Vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Aloite tarkistuttaa 97 äänestys alkaa 97. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää ei ollut ihan selvää. Äänestämme koneäänestyksenä 102. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puol... Tarkistamme siis numeron 105. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 105 on hylätty. Tiukkaksi meni. 106 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta Herra Piipperi Rova Virkkunen. Kiitos. vähän huomiottaa. Paljon äänestyksiä. 113 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 114 puolesta. Ei ole oikeassa. 113 meni nurin, eli 116 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 114 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 117 puolesta Haluatte tarkistaa numero 115. Äänestämme numerosta 115. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyvinpäkin hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme numeron 10. 10. Äänestys päättyy. Hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää. Ei käynyt selväksi. Äänestämme siis siitä, kun äänestyksenä 119. No nyt se on selvää. Äänestys päättyy. Ajuno, ah, kir- kristallin kirkas. Kompromissi kahdeksan puolestaan vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 166, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 167, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 160, no 167 koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jaha. Fyn van den Gam, bravo, hylätty. Tiukaksi meni. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 100 anteeksi. Seuraavaksi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tsekkaamme. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmekymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin tsekataan. 31 äänestys alkaa. 31. Äänestys päättyy. Hylätty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei ole sekään selvää. 32 Ermarinesku, 3 ja 2. Ei ollut ihan selvää, eli äänestys alkaa. 32. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa ja päättyy. No, aika tiukkaa minulle tänä päivänä hylätty. Kommentti oli mikrofonin. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää. Se en tiedä. Koneäänestyksenä 193. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi identtistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 201 puolesta vastaan tyhjää Kai hyväksytty, mutta tarkistamme. 201. 201. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 42. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, tarkistamme numero 43. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kyllä minä näin, että se oli hyväksytty. No niin, 202 puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. 203 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistamme numero 203, olkaapa hyvät. 203. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45. No niin, tarkistamme numero 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkist, 46 tarkistamme. 46 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty sitten? Tunnustelin vähän tätä. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 tarkistetaan, kun äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Selvä. Haluatte tarkistaa, niin kuin kerro mikä tulos on, mikä ettei äänestys alkaa. 47. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä. Tarkistamme nämä identtiset tarkistukset. Herra Fifandekka, ette oikein luota tänään minuun. Minä väittäisin, että se on hyväksytty. Äänestys päättyy hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 ei se raukeaa. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Numero on 51. Ja jos päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. No tarkistamme sen. 53 äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme numeron yksi koneäänestyksenä. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme identtistä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Komp- Ai, tarkistamme nämä kolme identtistä. Olkapa hyvät. Olemme tarkistamassa. Nyt suljen äänestyksen. ah, hyväksytty. Olitte oikeassa, Robert Zapardel. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvää. Eli koneäänestyksenä 88. Äänestys päättyy. Hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. 34 puolesta kaksi vastaan, ei tyhjää. Bravo, Rova Chapardel. Mietitönne on näin ollen hyväksytty. Ja sitten pitemmittä puhetta keskustelemaan Eurokontrollin johtajan herra Brannanin kanssa. Hän tulee tänne podiumille rinnalleni.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 Allez, nous commençons. No niin, aloitetaanpa. Viimeinen kohta esityslistallamme tänään. Minulla on kunnia. Merci. Kiitos. Vähän kunnioitusta vieraallemme. Minulla on kunnia. Toivota tervetulleeksi herra Brennan, kuten tiedätte. Hän on Eurokontrollin uusi pääjohtaja sitten tämän vuoden pidimme hyödyllisenä jatkaa vuoropuhelua Eurocontrolin kanssa. Sitä on käyty jo vuosien ajan ja olen iloinen, että voin nyt käydä keskusteluja lennonjohtoasioista teidän kanssanne tänään. Todellakin on huomattu, että kun jatkuvasti lentoliikenne kasvaa, mukaan lukien myös sitten vanhenevan perusrakenteen rahoittamisongelman, niin – Varmasti on kyse myös ilmailun tulevaisuudesta Euroopassa. Herra Brennan, tervetuloa meidän valiokuntaamme. Teillä on kymmenisen minuuttia aikaa kertoa nykytilanteesta. Kymmenen minuuttia ei ole kauhean paljon, mutta ainakin jotain ylimalkaista siitä, mitä mieltä te olette ilmailun määrän kasvamisesta ja mihin suuntaan se on menossa. No, kiitos, että kutsut, kutsun hyväksytte. Ja nyt, olkaa hyvä. kymmenen minuuttia. Thank you, ladies and gentlemen. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Arvostan eh, kutsua. Tämän päivän esityksen tarkoituksena on kertoa parlamentin jäsenille tämänhetkisestä tilanteesta Euroopan eh, lennon johdossa. Täällä on Marinescu ja Deirdre, jotka tuntevat tämän asian jo läpi kotaisin, mutta vähän kärsivällisyyttä pyydän, että annan teille vähän taustatietoja. Eurokontrollilla on avainrooli ilmaliikenneen hallinnassa. Tänä kesänä meillä oli noin 11 miljoonaa lentoa ja päätavoitteemme on integroida verkostoa, kerätä lennonjohtomaksuja. Tarjoamme myös mm, lennonjohtoa Belgian ja Alankomaiden ylitse. Me olemme ainoa siviili-ilmailujärjestö Euroopassa ja me mm, tarjoamme eh, tukea eh, komissiolle, eurooppalaisille puolustusvirastolle ja kaikille EU-elimille. Meillä olemme paneurooppalaisia, meillä on 41 jäsenvaltiota, mutta on kaksi vielä eh, valtiota, jotka ovat kuin jäsenvaltioita. Israel ja Marokko ovat kuin jäsenvaltioita, mutta heillä on äänestysoikeutta. Te kaikki tiedätte tämän yhtenäinen eurooppalainen ilmatila-aloitteen 2004 vuodelta, että pitäisi modernisoida ja yhtenäistää ilmatila. Tämä ei ole uutta, mutta järjestelmän kokonaiskustannukset vuodessa ovat 10 miljardia euroa ja lentoyhtiöt maksavat tämän reittimaksuina, jotka Eurocontrol kerää. Jos katsomme järjestelmää Euroopassa, niin meillä on 62 lennon johtokeskusta ja 11 miljoonaa lentoa, kun taas Yhdysvalloissa on 23 ilmaliikenteen hallintakeskusta ja 15,7 miljoonaa lentoa. Eli tämä sirpaloituminen Euroopassa tekee meistä vähemmän tehokkaita ja tuottavia kuin amerikkalaisesta, vaikka joitakin eroja on. Ö, siellä vain yksi hallinto, mutta jos katsotaan samantyyppistä liikennemäärää, niin emme ole niin tehokkaita. Jos katsotaan tätä kesää ja eh, eurooppalaisen eh, verkoston eh, viivästymisiä. Meillä oli 9,9 miljoonaa lentoa Euroopassa tänä vuonna, 3,7 mm, prosenttia enemmän. Meillä on suurta lisäystä viiden vuoden ajan jo. Ja tavoite, joka komissio on asettanut, lentojen määrä jaettu ja viivästymistä määrä on 0,6 0,5 minuuttia. Nyt tällä hetkellä tämä viivästyminen 1,86 minuuttia, eli neljä kertaa niin suuri. Ja kerron, miten tämä nyt vaikuttaa matkustajien. Eli meidän viivästymisemme on kaksi kertaa niin suuret kuin 2017. Kapasiteetista johtuvat viivästymiset ovat 71 prosenttia suurempia. Meillä on ongelmia lennon johto henkilökunnan saamisen suhteen 187 prosenttia korkeampi kuin 2017 ja on paljon ollut myös Ähm, lakkoja Marseillin alueessa, joka on vaikeuttanut äh, liikennettä erityisesti Barcelonasta ja Espanjasta. Jos katsotte äh, lauantaita 28. päivä heinäkuuta kello 15, eh, kello 17, niin näette, että jos äh, Lutonista halusi lentää Carrefouriin, niin silloin se oli täysin mahdotonta. Oli niin paljon ongelmia ilmasta johtuvia, lakoista johtuvia järjestelmä ei pystynyt toiminen. Meillä 461 verkoston säätöä, jotka eri jäsenvaltiot olivat asettaneet sinä päivänä, joten nyt on aika äh, saada aika vähän keskitytympi järjestelmä Eurooppaan. Meillä oli 9,3 miljoonaa äh, viivästymisminuuttia ja nyt arvioimme, että tänä vuonna 19,6 miljoonaa, eli yli kaksi kertaa niin paljon. Mistä tämä johtuu? Äh, tämä lennon jo, lentoliikenteen valvonta on vähän niin kuin ämpäri, johon aina voi lisätä vettä, mutta jossain vaiheessa se sitten valuu yli pääongelma keskittyy Ranskaan. 31 prosenttia viivästymisistä on siellä, Saksassa 27 prosenttia ja muut viivästymiset jakautuvat Espanjan, Itävallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden välillä. Mutta sitten on sellaisia suuria maita kuten Italia, jossa ei viivästymisiä tapahdu, Puolas myös. Ja tässä nyt ongelma on Euroopan ydinalue. Se alkaa nyt täyttyä. Jos katsomme vaikutuksia matkustajiin, niin jos katsotaan eri lentoyhtiöitä, ja nämä ovat vain ATC lennon ilmaliikenteen virtojen säätelystä johtuvat viivästymiset, niin jos katsotaan Ryanairia, niin 30 prosenttia johtuu ATFMstä ilmaliikennevirtojen sääntelystä, noin 20 minuuttia. Jos katsotaan Air Francea, niin se on noin 20 prosenttia ja keskiverto viivästyminen on 20 minuuttia. Kuitenkin suurin osa tai keskiverto lennon viivästyminen 49 minuuttia, eli yksi neljästä lennosta viivästyy ja keskiverto viivästyminen 49 minuuttia. Tätä ei voida hyväksyä. Äh, jos sitten katsotaan taloudellisia vaikutuksia, niin muistakaa, että lentoyhtiöt maksavat tästä järjestelmästä, eli lentoyhtiöt maksavat 10 miljardia vuodessa, ja tämä on varsin yksinkertainen laskelma. Jos katsotte Ryanairia, EasyJet, Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines, niin näette, että suuri määrä ihmisiä maksaa näistä lentoyhtiöistä, mutta eh, lennonliikennejärjestelmästä ei ole kasavirasta pulaa. Eh, sitä ei vaan käytetä kovin tehokkaasti. 10 miljoonaa, miljardia käytetään vuosittain eh, lentoliikenteen valvontaa. Meillä oli 11 miljoonaa lentoa tänä vuonna, eh, siis eh, lentoliikenne nousi 3,7 prosentilla. Matkustajien määrä oli 1,2 miljardia, se nousi 6 prosentilla. Ja eh, se määrä matkustajia, joihin viivästymiset vaikuttavat, on noussut 31 prosentilla. 347 miljoonaa matkustajaa on kärsinyt viivästymisestä. Ja reitin aikaiset viivästymiset, jotka johtuvat ilmaliikenteen hallinnasta, on noussut 111 prosentilla, 19,6 miljoonaa. Tämä on se merkittävä muutos. Eli nyt täytyy katsoa, millaisia vaikutuksia tällä on Euroopan talouteen. Viivästymisten Kustannukset on 14,5 miljardia lisäystä 26 prosenttia. Perumisten, lentojen perumisten kustannukset ovat 3,4 miljardia. Tämä on noussut 38 prosentilla. Ja kokonaiskustannukset ovat 7,9 miljardia ja mm, ilmaliikenteen hallinta aiheuttaa tästä noin kolmanneksen ilmailun ympäristövaikutukset ovat parantuneet huomattavasti. Olemme joka vuosi nostaneet äh, ympäristövaikutustamme 2,2 prosentilla, käyttäneet uudempia lentokoneita, uudempia laitteistoja, tällä on vaikutuksia. Mutta tänä kesänä Eurocontrol aloitti tällaisen viivästymisaloitteen. Se äh, säästi noin 50 miljoonaa minuuttia viivästymisiä. Kuitenkin sanoisin parlamentilla, tämä on ympäristökatastrofi. Me olemme uudelleen reitittämässä äh, lentokoneita, ne joutuvat lentämään pidempään, ne joutuvat lentämään alhaisemmalla tasolla. Jos äh, lentää 19 000 jalassa, niin silloin äh, polttoaineen käyttö lisääntyy 20 prosentilla. Tämä ei ole optimaalia ja silloin emme saavuta tavoitteitamme. Viestini parlamentille on se, että meillä kapasiteettimme on staattista parhaimmassa tapauksessa. Saksassa tarjonta on ehkä alhaisempaa, samoin Ranskassa. Kysyntä tulee lisääntymään kolmella prosentilla. Äh, viivästymisten määrä tulee olemaan pahempi kuin 2018 todennäköisesti. Tämä laskelma ei yksinkertaisesti enää toimi ja tilanne aina vain pahenee. Seuraava vuotta varten olemme käynnistäneet erilaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää viivästymisiä, mutta me tarvitsemme teidän tukenne. Meillä on verkostonhallinnointi Äh, komitean tuki, mutta tämä itsessään ei muuta mitään. Me tarvitsemme äh, järjestelmän perustavanlaatuista uudistusta. Herra Marinescu, SES 3 e Plus, sitä on tuettava äh, meidän on muutettava järjestelmä perustavanlaatuisesti, koska tällä hetkellä yritämme vain korjata siellä täällä. Ja on paljon erilaisia etuja, jotka on otettava huomioon. Lentoy- yhtiöt, monet muut, kaikkien on tehtävä yhteistyötä. Ja nyt haluaisin näyttää, miltä tämän päivän vuoden kiireisin päivä näytti. Tämä on perjantai 7. syyskuuta 2018 ja kello on siis seitsemän aamulla ja näin tämä jatkuu koko päivän. Näette, että Turkista päin tulee paljon lentokoneita myöskin Persialahdelta, mutta keskusta pysyy keltaisena koko päivän. Tämä oli meidän kiireisen päivänä, eikä meillä ollut viivästymisiä koska ihmiset olivat töissä, mutta ero oli se, että kaikki lennonvalvojat olivat palanneet lomiltaan, meillä oli riittävästi henkilökuntaa, paljon muutoksia oli tuona päivänä. Silloin pystymme selviämään 37 000 lennosta 7. syyskuuta, mutta 11. heinäkuuta emme pysty selviämään 35 000 lennosta, kun ihmiset haluavat mennä lomille ja niin poispäin. Halusin vain näyttää parlamentin jäsenille, että olemme äh, nyt arvioineet, miltä tilanne näyttää 12 vuoden kuluttua. Äh, jos lentoliikenne lisääntyy 1,9 prosentilla joka vuosi, niin 2030 lentoliikenne tulee näyttämään tältä. Ja yritän sanoa nyt Euroopan parlamentille, että emme pysty selviämään tästä. Tämän nykyisellä järjestelmällä emme selviä 58 000 lennosta. Tämä tulee vaikuttamaan talouteen, liikkuvuuteen ja kaikkeen. Me emme selviä tästä. Olemme todellakin nyt kuilu partaalla, ellei me saa nyt tätä perustavanlaatuista uudistusta, joka jota Marinesku ehdottaa, johon tarvitsemme komission tuen. Me tarvitsemme parlamentin tuen, jotta voimme eh, edistää niitä asioita, joita Romanian puheenjohtajavaltio haluaa edistää. Tässä on viisi asiaa, jotka haluan teille esitellä. Ensinnäkin me tarvitsemme laajemman eh, ja aktiivisemman eh, pan-eurooppalaisen verkoston kapasiteetin hallinnan. Vähän niin kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa tuo järjestelmä on jo meidän on otettava se käyttöön Euroopassa. Emme pysty hallinnoimaan Eurooppaa yksitellen. Meidän uudelleen järjesteltävä ilmatila ja sitä tehdään tällä hetkellä. Meidän on suorituskykyjärjestelmää muutettava ja me emme saa tuloksia, ellei makseta, ellei toteuteta. Meidän on rahoitettava Cesaria, mutta ainoastaan Cesaria, jos se toteuttaa tavoitteensa. Meidän olisi säänneltävä yritysten tulosta, ei niiden panosta. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia kovasti tästä alustuksesta. Aika korotonta kertomaa, ainakin sikäli että kun tässä mietin, voidaanko lentojen määrän kasvua edes arvioida, kun ajatellaan mitä muitakin haasteita. Aika vaikuttavaa. No niin, herra Marines, olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Thank you. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja paljon kiitoksia vieraillemme. Tämä on nyt toinen kerta, kun hän näin tämän esityksen ensimmäisen kerran. Se oli aivan mahdoton uskoa, mutta te olette ensimmäinen Euroopan parlamenttiin tuleva Eurokontrollin pääjohtaja, joka meille todellisuuden ja totuuden esittelee sellaisena kuin se on. Paljon kiitoksia tästä. Tämä on hyvin tärkeää. On hyvin tärkeää, että kaikki tietävät, mitä tapahtuu. Ja ymmärtävät, että me emme voi jatkaa samalla tavalla kuin ennen. Tämä on aivan itsestään selvää. Jopa Anna Spiritin osalta. Tiedätte hyvin, mutta kollegat ehkä eivät tiedä tätä. Kaksi vuotta sitten meillä oli tutkimuspilottihanke, johon sisältyi ilmatilan uusi Arkkitehtuuriehdotus nyt johtopäätökset ovat selville, ne on esitelty ja komission asiantuntijaryhmä tulee tämän käsittelemään huhtikuussa, mutta uskoakseni nämä tulokset tulevat olemaan erittäin, erittäin hienoja. En uskonut, että näin hienoa tulosta saisimme aikaan. Meillä on siis jonkin verran organisaatiota, ei hirvittävän raskaita muutoksia, mutta sen kautta noin 30 prosenttia lisää kapasiteettia saadaan tulevaisuuden teknologia yhteen, soveltuvuus 2025. Tämä saattaisi olla paljon korkeammalla tasolla kuin 15 prosenttia. Ja onhan aivan selvää, että tämä on nyt jotakin, mitä tarvitsemme tällä hetkellä. Hyvä pääjohtaja, te esittelitte tilanteen, te tiedätte, että meillä on ähm, SEF 2 Plus, joka on ollut jumissa neuvostossa. Meillä on Gibraltar, enkä tiedä, onko tämä nyt samankaltainen ongelma neuvostossa tämä jumiutuminen on se syy, miksi minä olen ehdottanut kahdenvälistä hanketta, mutta hyvä puheenjohtaja, yhteisen ilmatilan kautta ilman minkäänlaisia lisäkuluja 10 prosentilla päästöjä voidaan vähentää vain asioita uudelleen järjestelemällä. Minun toiveeni olisi, että me tartumme näihin tutkimuksen johtopäätökseen ja siis kaksi plussaan otamme ne mukaan ja meillä olisi sitten parissa kuukaudessa uusi asetus, me, me näin toimi. Joskus 2025 joudumme tämän tekemään. Ja se tulee olemaan liian myöhäistä. Sillä on aivan varmaa, että komissio tulee vetämään tämän pois, kuten on satojen asetusten kanssa tapahtunut ja 2020 meillä tulee olemaan uusi komissio ja tämä tulee olemaan liian myöhäistä. Ja sitten viimeinen asia, jonka te mainitsitte, pääjohtaja Brennan, oli tämä ähm, tuottavuusmalli. Tämä mielestäni oli hyvä. Nyt äh, peruskulut olivat mukana, mutta meidän pitäisi peruskulut hoitaa toisella tavalla. Se, joka käyttää kapasiteettia, maksaa ne. Tämä oli se ensimmäinen asia, joka meidän pitäisi tehdä. Paljon kiitoksia jälleen kerran. Tämä oli erittäin hieno esitys. Kiitoksia siitä, että tulitte vieraksemme. Ja kiitoksia, että tämän todellisuuden esittelitte. Toivottavasti me pääsemme hyvään lopputulokseen eurooppalaisen ilmatilan kannalta. Kiitoksia. Kiitos herra Marinescu. Rua Foster, Haluaisitte puheenvuoro. Well, thank you very... Kiitoksia kovasti. Eamon Brennan, että parlamenttiin tulitte. Mielestäni teidän alustuksen oli hyvin suorasukkainen ja parlamentaarikkojen on helppo sitä ymmärtää. Aika hiljattain me jo tapasimmekin ja kävimme läpi näitäkin asioita. Aivan oikein totesitte, herra Marinaskukin, että tässä oikeastaan ollaan ihan samoilla linjoilla siitä, mitä pitäisi tehdä näiden paineiden takia. Mutta olisitteko samaa mieltä siitä, että kun teknologiallakin on oma osansa, ajatellaan sääntely, 2, 3, 4 ja mitä muutakin, niin se on vain osa ratkaisua. Eikä meitä sitä syystä, että mitenkä se tärkeintä oli alustuksessa ymmärtääkseni, että varmasti tässä tarvitaan aika paljon enemmän yhteistyötä eri maiden kesken, ei vain jäsenvaltioiden kesken EU-ssa. Totta kai teillä on mukana paljon muitakin maita, Marokko, Israel mainitakseni. Olisitteko samaa mieltä, että heidänkin täytyy kohentaa rajat ylittävää yhteistyötään teidän kanssanne. Ja lisäksi olen niin ymmärtänyt myös, että nämä liikenteen verkkotarjoajat eivät oikein täytä sopimusvelvoitteitaan, eivät tarjoa mitä pitäisi tarjota, esimerkiksi lähtö- ja laskeutumisaikoina. Vähän tähän selvennystä kaipaisin, koska tiedän, että siinäkin teillä on suuria ongelmia se on maakohtainen ongelma, kansallinenkin ongelma. Lopuksi vielä, ettekö olisi samaa mieltä siitä, että vaikkakin meillä nyt on kaikenlaista teknologista ongelmaa käsissämme, niin kaikkiin suurin paine, tämäkin oikeastaan johtuu kansallisvaltioista, johtuu siitä, että ei ole valmiuksia. Siis pelkästään kiitoratoja, ei ole riittävästi betonia. Ja kun ajatellaan näitä keskuksia yhdistyneessä kuningaskunnassa vielä Heathrow, käydään keskustelua 20 vuoden jälkeen, pitäisikö panna kolmas kiitorata. Ja se on kuitenkin aika tehokas. Mutta siihen tarvitaan yksi ongelma. Ja sen myötä tulee valtavia ongelmia. Eli hallitusten pitäisi paljon vakavin miettiä myös perusrakenteita. Sehän auttaisi myös teitä varmasti auttaisi polttoaineen käyttöä, ympäristösuojelua ja niin edelleen, että tätä voitaisiin viedä eteenpäin. Kiitos siitä, että olitte näitäkin asioita. Toivottavasti, mitä minä nyt otin tässä esille, voitte jotain kommentoida. Ehkä se auttaa teitäkin pitkällä aikavälillä, koska tästä täytyy painostaa aika paljon enemmän hallituksia, että teidän homman olisi vähän helpompi. Merci Kiitos, Rova Foster. Herra Taylor. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos oikein paljon herra Brennan teidän esityksestänne. Kolme kysymystä minulta. Ensinnäkin, voisitteko antaa meille mitään esimerkkiä yhteistyöstä Eurokontrollin ja EASan kanssa – mitään konkreettisia esimerkkejä, jossa teette yhteistyötä. Sitten toinen kysymys. Teidän organigramminne oso- näyttää, että teillä on henkilökunta, joka on vastuussa ympäristö, ilmailun ympäristövaikutuksista. Voisitteko kertoa minulle, konkreettisia esimerkkejä niistä toimista, joihin olette ryhtyneet eh, mm, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi viimeisten vuosien aikana? Ja viimeinen kysymys on, puhuitte jonkin verran tai aika pitkäänkin näistä viivästymisistä, joista matkustajat kärsivät. Oletteko mitanneet suorituskykyänne Ähm, matkustajien oikeuksista, matkustajaoikeusvaatimusten käsittelyssä ja jos olette, niin millainen suorituskyky teillä oli? Ruodemaatto, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin pääjohtajalle tästä puheenvuorosta. Se vahvisti sen, että lentoliikenne on kasvanut suuresti ja 2018 olemme nähneet myöskin myöhästymisiä, jotka ovat johtuneet tästä kasvusta ja myöskin äh, kapasiteetin vähentymistä. Kaikki tämä luonnollisesti äh, on ristiriidassa yhteisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteen kanssa. Ja tämä on huolestuttava erityisesti, kun katsomme, minkälainen tulevaisuuden kehitys on ja mikä äh, seuraavan ohjelmakauden tilanne on. Minulla on siis seuraava kysymys. Minkälaisia toimia Eurocontrol on suunnitellut, jotta ähm, toimisimme paremmin. Mitä suosittelitte komissiolle, jotta voisimme tähän liikenteen kasvuun ja myöhästymisiin puuttua? Ennen kaikkea tämähän äh, liittyy Ranskan ja Saksan ilmatilan valvontaan. Ja sitten minulla on se kysymys, olisiko tarpeen kasvattavaa, kasvattaa henkilökunnan määrää eurooppalaisilla toimittajilla? Vaatiko tämä teollisuuden kanssa tehtyä kumppanuutta, jotta voisimme näitä kapasiteettivajeita kattaa? Ja sitten lopultakin meitä huolestuttaa, mitä tulee siihen, että kustannutehokkuus kasvaa Hallitsema ja tämä voi vaikuttaa turvallisuuteen ja työllisyyteen negatiivisella tavalla. Onko Eurocontrol sinne sitä mieltä, että olisi tarpeen ähm, puuttua tilanteeseen eurooppalaisessa ähm, lennon valvonnassa vai vai äh, mitä mieltä olette? Kiitoksia. Thank you. Rova Kluun, olkaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Eiman tämäpä viestistäsi. Ennenkin se on kuultu, mutta se on hyvä täälläkin todeta. Kun eletään vuotta 2018, toista samaa sanoa ensi vuonna. Mutta selväksi tuli kuitenkin nämä haasteet ja kerrot myös, miten pitäisi mennä eteenpäin, mihin suuntaan. Kiitos siitä kun nyt vaalitkin ovat tulossa ensi vuonna, komissio vaihtuu ja sen sellaista, se saattaa olla kovin turhauttava niille, jotka haluavat asiat hoidetuksi siinä ajassa, missä pitäisikin, mutta toivottavasti Romanian kaudella herra Marineskun tuella voimme jotain saada aikaan. Mikä tässä nyt on mielenkiintoista ja oikeastaan tärkeääkin tuoda se julki kansalaisille, Puhumme paljon rajoista, maarajoista, niiden poistamisesta, mutta esteitä ja rajoja on kyllä taivaassa. Siellä tarvitaan aika paljon enemmän yhteistyötä, varsinkin ajatellaan ympäristöhaasteitakin, taloudelliset haasteet mukaan lukien. Todellakin olemme tiukassa paikassa, kun meillä on oma strategiamme, oma mietintömme myös valiokunnassa laadittu vastauksena komission strategiaan liittyen valmiuksien vahvistamiseen, se on tunnustettu. Eli selvä on, kuten totesitte, varsinkin mitä totesitte palveluntarjoajien panoksesta. Ehkä voisit siitä vähän enemmän kertoa, mutta kiitos kuitenkin vielä. Selvä, mihin suuntaan tässä mennään? Pitäisi vähän neuvostoja ja komissiotkin patistaa liikahtamaan. Valiokunnassa ovi on auki. Kiitoksia, että tulit ja kiitos tekemästäsi työstä. Merci kiitos Rova Kluun. Herra Brennan, kiitos kovasti alustuksestanne. Pitää paikkansa, että minä mietin tässä montakin kysymystä. Te soititte hälytyskelloja senkin takia, että juuri näinä aikoina jos ajatellaan ympäristösuoritusta, niin jos ei mitään tehdä tai jos ei koordinoida toimia, niin on vaarana, että edessä on jotain pahempaa kuin katastrofi. Minä ainakin pidän tätä hyvin hälyttävänä, tosi hälyttävänä. Sanoit, että jos ei mitään nyt tehdä, edes optimoida polttoaineen kulutusta ja kustannuksia, niin 15-25 prosenttia enemmän. Se on paljon. Ja sitten meitä pyritään demokratisoimaan ilmailua, että ihmiset, kuluttajat, kahdella kympillä lentävät. Sekin on kyllä kustannusongelma. Miten tätä sitten jossain vaiheessa ruveta hoitamaan? Eikö pitäisi tavallaan panna kaikki uusiksi? Myös verotus. Minä kuulun niihin, joka on ajatellut, että kaikki saastuttavimmilla aloilla aiheuttamisperiaatetta pitäisi mukauttaa. Jos ajateltaisiin mekanismia myös ilmailussa, kerosenin vero esimerkiksi, tai uusia määräyksiä, niin että ilmailualannakin tulisi mukaan tähän logiikkaan. Toiseksi yhtenäinen ilmatila, herra Marinus, kun sanoisin varsin hyvin, meillä on periaatteellinen ongelma. Me puolamme yhtenäistä ilmatilaa, jos sellainen on, voidaan optimoida virtoja. Ongelmana vain on se, että kun jäsenvaltiot estävät. Eli mikä se on teidän osanne suhteessa jäsenvaltioihin? Oletteko käyneet heidän luonaan vakuuttelemassa Toimitit meidän asiakirjan, joka on varsin rikastuttava, mutta hälyttävä myös, kuten Rova Klun totesi. Ja sitten vielä kysymys, ihan lyhykäinen. Haluaisin tiedä, mitä tapahtuu Brexitin kanssa. Jos ei sopimusta synny, niin eurokontrollissa sitten, jos tulee brittilentoja, jotka eivät enää lennää. Miten te aiotte ennakoida sopimuksettomuutta Brexitissä? Onko teillä toimintasuunnitelma? Merci. Kiitos. No niin, nyt voitte vastata kaikki näihin kysymyksiin. Thank you, Mr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jos aloitan herra Marineskun kysymyksistä. Rehellisesti sanottuna minä olen samaa mieltä kaikesta, mitä sanoitte. En usko, että on mitään sellaista missä olen eri mieltä. Ymmärrätte asian oikein hyvin ja olette ollut hyvin proaktiivinen ja auttanut meitä monen vuoden ajan. Mennäkseni viimeiseen kysymykseen, mikä on meidän roolimme? 41 jäsenvaltio omistavat Eurokontrollin. Euroopan unionin jäsenvaltiot valvovat enemmistö joten teillä siis on enemmistö, mutta koska olen pan-eurooppalainen, se antaa meille etuja. Meillä on Turkki, Ukraina, Balkanin maat mukana, koska ilmaliikenne menee näille alueille ja kaikilla näillä valtioilla on kattavia ilmailusopimuksia Euroopan unionin kanssa. Ne hyväksyvät siis yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan. Lentoyhtiöt maksavat meille, mutta jäsenvaltiot hallinnoivat meitä Tämä ensimmäinen asia. Sitten se, mitä edustaja Foster sanoi teknologiasta. Teknologia on erittäin tärkeä äh, asia, mutta se ei ole ainoa ratkaisu. Ei ole mitään äh, patenttiratkaisua teknologista sellaista, joka äh, ratkaisisi ongelman. Kyllä, teknologia auttaa, mutta tulee kestämään vielä vuosia. Meidän on pohdittava, miten uudelleen järjestämme liikenteen me eh, siirsimme liikennettä ympäriinsä tänä kesänä, mutta meidän on saatava aikaan tasapaino. Ja yksi esimerkki olisi Brussels Airlines. Tarjoammeko Brussels Airlinesille 90 minuutin slotin, jolloin ne ovat eh, maassa, eh, mutta, tai annammeko niille mahdollisuuden lähteä heti, mutta sitten niiden täytyy lentää 19 000 jalassa, joka on tehotonta Äh, suurin osa lentoyhtiöistä haluaa mieluummin lähteä liikkeelle, mutta se ei ole ympäristön kannalta hyvä asia. Joten tämä äh, ajatus äh, saastuttaja maksaa. Kuka sitten on saastuttaja? Onko se ilma, lentoyhtiö vai onko kyse siitä, että kapasiteettia ei ole tarjottu yhtiölle? Tämä on selvitettävä. Tämä suorituskyky järjestelmä, sitä nostettiin esiin. Siinä pitää olla tasapaino kapasiteetin ja kustannustehokkuuden välillä ja sen on perustuttava tulokseen. Me mittaamme vääriä asioita. Me mitaamme panoksia tähän järjestelmään, kun meidän pitäisi mitata tuloksia ja meidän pitäisi äh, palkita niitä, jotka onnistuvat ja rankaista niitä, jotka eivät onnistu. Näin on melkein millä tahansa teollisuuden alalla sähkö verkoissa esimerkiksi myös. Ja toinen asia, jonka halusin sanoa, minulle kolme kysymystä esitettiin. Voinko kertoa toimista, joilla olemme yrittäneet järjestelmää parantamaan. Yksi asia, joka meidän tehtävä on tunnistaa, että Euroopan järjestelmä on eurooppalainen järjestelmä. Äh, jos sitä sääntelee maakohtaisesti, että on maakohtaiset operaattorit, se on ihan ok, mutta äh, pitää olla jokin yhdistävä tekijä. Ja minä kannatan sitä, että äh, tätä verkostonhallinnoja vahvistetaan. Me olemme Euroopan unionissa se, mutta meidän on vahvistettava tuota roolia niin, että me olemme jonkinlainen komentokeskus, että pystymme todellakin ohjaamaan liikennettä mihin suuntaan se menee. Ei pyytää vain käskeä. Esitin kysymys, pitäisikö lento ilmaliikennevirtojen valvojia jotenkin yhdistää. Tästä ei ole kyse. Meillä pitäisi olla tällainen ylhäältä alas lähestymistapa, ilmaliikenneverkko lähestymistapa. Jos olemme 20 vuotta yrittäneet tätä alhaalta ylös lähestymistapaa, eikä se ole kovinkaan paljon tuloksia tuottanut. Nämä ympäristökysymykset, sen nosti esiin kollegani. Tämä on erittäin tärkeää. Olen huolissani tästä, koska alasta on tullut ympäristön kannalta tehokkaampi. Kerron, mitä me teemme. Tuemme Korsia-aloitetta, on Korsia-aloitetta ja keräämme päästökaupasta kaikki tiedot ja annamme ne hallitukselle kaikissa lentosuunnitelmissa. Me suunnittelemme koko reittirakennelman Euroopassa. Meillä on vaikutusten arviointi arviointia. Yritämme alentaa näiden reittien hiilijalanjälkeä myöskin. Melua yritämme vähentää, mutta tämä on hyvin vaikea saavuttaa, jos kapasiteetti kohdalla tekee tiukkaa. Eli jos me tämän asian pystymme ratkaisemaan, niin sitten muutkin asiat ratkeavat. Sitten oikeudet ja vaatimukset, esimerkiksi EU 2 61 ja niin poispäin. Me emme ole se virasto, joka on vastuussa. Tämä on ensimmäinen asia. Mutta me tarjoamme tukea, kun kansalliset viranomaiset haluavat selvittää, onko lentoyhtiö aiheuttanut jonkun ongelman, jota joka päivä saamme useampia pyyntöjä. Me kerromme näkemyksemme viivästymisen syistä, me luokittelemme ja kodifioimme viivästymisen ja meillä on tilastokeskus, joka tämän tekee. Ja viimeinen asia, jonka halusin mainita, oli Brexit. Eurokontrollilla on yksi etu, äh, ainutlaatuinen etu, nimittäin yhdistynyt kuningaskunta ei lähde eurokontrollista äh, ovat itse asiassa vahvistaneet äh, jäsenyyttä ja ryhtyneet aktiivisemmiksi, joten lentoliikenteen valvonnan näkökulmasta ähm, näkökulmasta tämä jatkuu näin, mutta sitten minun kapasiteettiongelmani selveää yhdessä yössä, jos tulee kova Brexit ja lentoliikenne loppuu yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä. Sitten EASan kanssa teimme juuri vähän aikaa sitten yhteistyösopimuksen. Teimme yhteistä, läheistä yhteistyötä. EASA vastaa turvallisuudesta. Me tuemme EASAa me emme vastaa turvallisuudesta, EASA vastaa, mutta teemme läheistä yhteistyötä. Meillä on säännöllisiä kokouksia. Eurooppa on samankaltainen kuin kaikki, melkein kaikki maat. On kansallinen viranomainen, on turvallisuudesta vastaava, eli EASA, ja sitten on lentoliikenteestä vastaava elin, joka on Eurocontrol. Minä olen yrittänyt vahvistaa nyt kaudella niin yhteistyötä komission kanssa tukea Euroopan unionin vahvasti, mutta edessämme on kriisi ja haluan käyttää tätä samaa sanaa. Ensi kesänä me tulemme olemaan vaikeassa tilanteessa. Olin vähän aikaa sitten kokouksessa, jossa nuori äiti Liitsistä, jolla oli kaksi nuorta lasta, säästää koko vuoden mennäkseen lomalle. Ja sitten hän saa selville, että hänen lentänsä on viisi tuntia myöhässä eh, Liitsistä Palma de Mallorcaan. Tämä ei ole hyväksyttävä. Me olemme kaikki vastuussa. Eh, Eurocontrol on vastuussa. Eh, lentoliikenteen järjestäjät ovat vastuussa, mutta myös AY-liikkeet ovat vastuussa, koska jos lennonjohtajat voisivat tehdä viikon enemmän töitä kesällä ja ottaa lomaa, joskus toiste, pystyisimme tarjoamaan paljon paremmin kapasiteettia kuin tällä hetkellä. Tietenkin tässä on myös yhteiskunnallinen sosiaalinen ulottuvuus. Tämä on hyvin vaikea kysymys. Minä menen joulukuussa ministerineuvostoon puhumaan vähän samankaltaisista asioista ja odotan kovasti teidän tukeanne. On paljon aloitteita. Me kaikki ymmärrämme ongelmaa ja nyt on aika toimia. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia puheestanne. Ainakin sen ansiosta voidaan vähän panna puhtia enemmän tähän toimintasuunnitelmaan, joka meidän on mitä pikimmiten saada aikana olette oikeassa, kun toteatte, että nyt on tullut korkea aika, että meillä olisi välineitä suorituskykyisiä, mutta myös sitten käytännössä sovellettavia. Ja se on tarpeen tulevina vuosina. No kiitos kuitenkin, herra Brennan, että vaivaudutte tulemaan tänne. Me olemme myös täällä tukemassa teitä neuvoston kokouksessa 3. joulukuuta. Ja voitte osoittaa jatkossakin, missä määrin meidän yhteistyömme on olennaista, niin että jossain vaiheessa jäsenvaltiotkin kantaisivat vastuunsa. Kiitoksia kovasti, että tulitte valiokuntaamme ja tapaamisiin. Hyvät kollegat, olen pahoillani. Tämä päättyi kokous. Jo vain. Kokous päättyi. Se oli viimeinen kohta ja me tapaamme 3. joulukuuta maanantaina kello 15 eteenpäin Brysselissä. Kiitoksia kovasti. Kiitos tulkit. No ranskalaisista en tiedä. Äh, pinitte no aika tiukoilla. No niin, mitä tapaamisiin?